evening. Dear ladies and gentlemen, could you please take your... Hyvät naiset ja herrat, voisitteko istua paikoilleen, että saamme tämän kolmen valiokunnan yhteiskokouksen aloitettua? Kehitysyhteistyö, ihmisoikeuksien alavaliokunta ja ulkoasianvaliokunta. Hyvät kollegat, Good evening to everybody. Hyvää iltaa kaikille. Aloitetaanpa tämä yhteiskokouksemme on kunnia olla yhdessä puheenjohtajana kollegoideni Linda McAvanin, joka on kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja, ja Elena Valenciano, joka on ihmisoikeuksien alavaliokunnan puheenjohtaja, siis pitää tätä kokousta, joka vuosittain järjestetään Saharov-palkinnon saajien kanssa. Suurella ilolla nyt toivotan tervetulleeksi Rova Nadia Muradin. Ja Rova Lam, Lamia Hai Basharin. Both the 20 jotka ovat voittaneet tänä vuonna Saharov-palkinnon. Haluaisin myös toivottaa tervetulleiksi toisen viime vaiheessa mukana olleista ehdokkaista Mustafa Cemilevin. Kandin, äh, Ja Kandyndar, toinen finalisti, jonka piti olla tänä iltana mukanamme tai seurassamme, mutta hän oli valitettavasti logistisia ongelmia. Ja toivomme, että hän pääsee mukaan myöhemmin. Äh, Herra Jemilev, onko teillä tulkkaus? Toimiko se Venäjän tulkkaus? Teillä on mahdollisuus lyhyen puheenvuoroon tämän kokouksemme päät, päät, loppuvaiheessa. Haluan myös tervehtää herra David Campbell Bannermania, joka on Irakin valtuuskunnan delegaation puheenjohtaja ja molemmat nämä voittajat tulevat täältä Irakista. Haluan muistuttaa, että Euroopan parlamentissa on annettu Saharovin Saharov-palkinto mielipiteenvapauden puolesta vuodesta 1988 alkaen yksilöille ja yhteisölle siitä, miten ne ovat toimineet, ajatelleet ja, ja, ja tukeneet ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Vuosien mittaan tästä palkinnosta on tullut yksi konkreettisimmista ilmaisusta, mitä on meidän kollektiivinen rajat ylittävä sitoumuksemme ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi ja miten haluamme tukea niitä, jotka kamppailevat vapauden ja oikeuden puolesta joka päivä. Maailmassa on vielä niin paljon paikkoja, joissa yksilöt ja ryhmät edelleenkin päivittäin joutuvat taistelemaan näiden perusoikeuksien puolesta ja siitä, että saavat itse päättää omista elämistään ja tulevaisuuksistaan. Tämä kamppailu niin monissa paikoissa ympäri maailmaa osoittaa, kuinka tärkeää tämä koko asia on ja kuinka helposti se voi murskaantua. Vaikeina aikoina, kun kriisi seuraa toistaan, kun pakolaiset liikkuvat terrorismivaltaa, niin me emme saa riskeerata niitä ihmisoikeuksia, joita, joiden puolesta olemme taistelleet niin kauan. Hyvät kollegat, tänä päivänä, tänään siis Saharov palkinto on annettu Nadia Muradille ja, ja Lamia Haji Basharille. Ja heidän kanssaan me annamme kunnianosoituksemme kaikille niille, jotka päivittäin joutuvat kamppailemaan omissa yhteisöissään ja omissa, omilla alueillaan eh, ihmisoikeuksista ja omista, omasta arvostaan. Haluaisin antaa tällä hetkellä puheenvuoron kollegalleni Elena Valencianolle, joka on ihmisoikeuksien alavaliokunnan puheenjohtaja. Ole hyvä, Elena. Uh, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia kaikille siitä, että olette tulleet tänään tänne kuuntelemaan näitä kahta uskomatonta naista, jotka tulevat saamaan Euroopan parlamentilta vuoden 2016 Saharov-palkinnon. Pohjois-Irakin vuoristossa, Sy- Syyrian ja Turkin välimaastossa elää pieni uskonnollinen vähemmistö, jasidivähemmistö, jonka juuret ovat yli 4000 vuoden takana. Heitä ei ole koskaan ymmärretty, heitä on aina vainottu ja jälleen kerran historia on ö, saanut aikaan mustia kokemuksia tälle yhteisölle. IS eli Daesh on vainonnut, äh, on harjoittanut terroria jasidivähemmistön keskuudessa aivan erityisen, harjoittanut erittäin raakaa, erityisen raakaa väkivaltaa ja pyrkinyt kitkemään koko vähemmistön maailmankartalta. Nadia Muradin ja Lamia Haji Basharin kaltaiset ihmiset ovat antaneet tälle yhteisölle äänen. He elivät vaatimatonta, rauhallista elämää, josta heidät revittiin irti. Sitä ei enää ole olemassa. Heidän perheitäänkään ei suurelta osin enää ole olemassa. He ovat joutuneet kokemaan fyysistä ja psykologista väkivaltaa, jota ei voi koskaan sanoilla kuvata. Mutta he ovat täällä. He onnistuivat pakenemaan, he onnistuivat tulemaan Eurooppaan saakka, he onnistuivat nousemaan kapinaan. Tämä palkinto ei ole palkinto heidän kärsimyksistään, vaan heidän rohkeudestaan palkinto ei tule heille siksi, että he ovat uhreja, vaan siksi, että he ovat selviytyjiä, henkiin jääviä. Se, että tunnistamme ja tunnustamme näiden naisten arvon, merkitsee sitä, että tunnustamme samalla tuhansien naisten arvon, jotka ovat alisteisia Daeshin, ISISin väkivallalle. Kaikkein haavoittuvimmat, vainottuvi, vainotuimmat ja unohdetuimmat ihmiset. Heille halusimme antaa tämän Saharov-palkinnon. Ja Euroopan parlamentilla on kunnia antaa tämä palkinto Nadialle Lamialle, jotka ovat poikkeuksellisia ihmisiä. He ovat löytäneet voimaa taistella perheensä, kansansa ja yhteisönsä puolesta. He kaikki antavat meille rohkeuden ja ihmisarvon suuren läksyn. Meidän kaikkien täytyy saada näiden rohkeiden naisten ääni kuulumaan maailmassa. He ovat kyenneet voittamaan ja ylittämään kaikki pelot ja traumat. Ja koskaan enää kenenkään naisen ei pitäisi joutua kärsimään niistä kärsimyksistä, joista he ovat joutuneet kärsimään. Kiitos. Kiitos Elena. Muistutat, mitä on tapahtunut ja miksi palkinto annetaan heille. Haluan sanoa teille molemmille, että parlamentti antaa teille tämän palkinnon, koska te olette kamppailleet kovasti ja haluamme osoittaa, että olemme teidän rinnallanne tässä kamppailussa ihmisarvonne puolesta ja ihmisoikeuksien puolustamisen puolesta. Tämän enempää sanomatta äh, annan kunnialla teille puheenvuoron puhumaan meidän valiokunnillemme. Kumpi ensin? Rova Murat ensimmäisenä. Kumpi ensin? Äh, Lamia Hashi Bashar. السباسياتكم جبي هونيرال في دارين موجودين وجبو في خلاطي. I thank you very much. Uh, that... Kiitän teitä oikein paljon siitä, että meille on myönnetty tämä palkinto. يعني ما تفكرن وهن بنا بشتاما وهن يعني مبينن هكا بيفا هكا بيجن دنجي ما ابتناناتا uh, this shows that, uh... Tämä osoittaa, että te tuette meitä, olette rinnallamme ja yritätte auttaa meitä. بهتر يعني افتش نا فيش مرا هن بهتر هاري كاريا ما بكن اجبر هي سي هزار وهناك جنو زارو كمال دستي داعش هي بهتا تحرير كرنا وانها تيكرن uh, I hope that you increase Toivon, että lisäätte minun yhteisölleni antamanne tukea, sillä yhä 3500 meidän kaltaistamme naista ja lasta on vielä ISISin vankeina. هەکە ئەم بن و کە مەسیحی بن و کاقلیەتی دیبن ژبەر ئەم نکارن بێ حمایەتوەلیە و منتەقید ما من ببنم بەکەرنیە منتەقید خۆ Our community uh, meidän yhteisömme tarvitsee kansainvälistä turvallista aluetta. Me ja Irakin kristitty yhteisö ja muutkin vähemmistöt kaikki tarvitsevat turvallisia alueita. Jos meillä ei ole teidän tuollanne tällaista aluetta, emme pysty palaamaan kotiseudunemme. Uh, we cannot return back to our emme voi palata kotiseudullemme, jos emme saa tätä tukea sillä on olemassa vaara, että yhteisömme tuhotaan, että naisemme otetaan oriksi ja raiskataan ja lapsemme aivopestään. Me tarvitsemme teidän tukeanne yhteisöllemme. هزارة كجد وكم هين نبس أزم وهكا نادية بتنية بهزارة وكم هين بيهات I am one of the yes. Olen yksi niistä jäsidi tytöistä jotka joutuivat ISISin uhreiksi. Minä, minun ja Nadian kaltaisia tyttöjä on tuhansia. Hekin ovat joutuneet ISISin terrorin kohteeksi. Zaharov-palkinto antaa meille molemmille paljon voimaa, mutta se ei ole meille kahdelle, vaan se on kaikille naisille, jotka ovat olleet ISISin uhreja. Eh, eh, another point I want to mention. Ja haluaisin mainita toisen seikan. Shinkarin vapautumisen jälkeen on paljon massahautoja, joukkohautoja. Kukaan ei siellä näitä hautoja hoida. I thank you very much that... Kiitän teitä kaikkia siitä, että annoitte meille tämän palkinnon, mutta toivon myös, että lisäätte tukeanne minun yhteisölleni. للكردستان الكامبادا حالة وانقلقي خرابة. Uh, our women and children who ne lapset ja naiset, jotka ovat selvinneet hengissä ja paineet ISISiltä, asuvat Kurdistanissa hyvin vaikeissa oloissa. Also, uh, the Yazidi... Jasidit jotka asuvat yhä Singarin vuorilla. Heidän olosuhteensa ovat todella huonot. Lapsilla ei ole koulua. I hope that you uh, help by rib. Ja minä toivon, että te autatte näiden alueiden jälleen rakentamisessa ja autatte meitä.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 I would like to thank... Haluan kiittää teitä kaikkia, tulitte paikalle ja haluan kiittää ajastanne, kiittää kaikkia meppejä, jotka eivät ole unohtaneet, mitä ISIS on meille tehnyt. شعلاجة نفسي وجسدي رب وطريقي مكاري زركب مش عالمي را بانجري من داعش بيجم Before I start, I... Ennen kuin aloitan, haluan kiittää Baden-Württembergia, joka otti vastaan tuhat jesidityttöä, antoi heille hoitoa ja majoituksen, ja joka myös antoi minulle mahdollisuuden tätä työtä, jota nyt teen. I think, uh, not... Monet maailmassa eivät varmasti tiedä siitä, mitä ISIS tekee ja mitä ISIS tarkoittaa ja mikä se on. ISIS ei piilottele tekemisiään. Ne ovat ylpeitä tekemisistään ja nämä rikokset, joihin syyllistyvät naisia ja lapsia vastaan, ovat heille kunnia-asia. البند السدا عجدة نكها مالي ما يحكى بالروج وشبا كده مالي ازياهم مبرينة ونكها بجيت مات مقدسة كب دها هاتي نفجر عندن uh, Kahden vuoden aikana me, me olemme menettäneet materiaalisesti paljon. Myös meidän pyhä temppelimme on tuhottu. عائله دز دینمان کبیه کو د دو حتی د هش مالا خو نه خسرین کیت هاتینا کشتنو کیت haatina sabikiren. Not many Yazid. Moni, moni jesidiperhe ei päässyt pakoon. Suurin osa perheistämme on menettänyt yhden tai kaksi tai enemmänkin perheenjäseniä joko orjiksi tai, tai, tai surmattuina. I've started this minä aloitin työni sen jälkeen, kun tulin vuosi sitten Saksaan. Minä olen turvallisuusneuvostossa antanut oman todistukseni. E, I think I've been in more than olen ollut jo yli 20 maassa, jossa olen tavannut äh, valtionpäämiehiä, kansanedustajia, virkamiehiä. E,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 olen tavannut paljon ihmisiä, katson heitä suoraan silmiin ja olen kertonut heille niistä tuhansista maista, jotka on myyty, jotka on raiskattu, jotka on otettu orjiksi, joilla on käyty kauppaa. Olen puhunut niistä rikoksista, joihin ISIS on syyllistynyt ja minä en halua enää mennä takaisin näiden johtajien luo uudelleen kertomaan, koska häpeän, mitä heille olen kertonut. حتى بهمو اشكالات اهمال كرينا وتش توثيق روج بروش او مقبره ونداد بن كباراني وكب بحيوانات كذبن More than 40 Yli 40 joukkohautaa on vapautetulta alueelta jo löytynyt ja suurin osa siellä on naisille, miehille, lapsille. Niitä ei hoideta eikä niitä ole suojeltu ja todisteita on sitä kautta myös hukkunut. أقلياتها ما بيت شكرن جاءوا خلقيت كب مليونة كالملاتيمو ومسيحي وكاكايو أو أقليات ديتر كمجبور نبن عليه هجري در كبن كالجيت خب There must be a joku ratkaisu pitää löytyä kaikille vähemmistöille. Pitää olla joku turvalvyöhyke, jolla voidaan suojella jesidejä, kristittyjä ja muita. Ja jotta näin voidaan tehdä, pitää olla turva-alueita, muuten he pakenevat näiltä alueilta.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 ja kun he lähtevät Eurooppaan pakoon, niin heitä ei saisi syyttää siitä, että lähtevät, lähtevät omasta maastaan. Some people... Jotkut sanovat, että ISISin loppu on lähellä

Haluan kiittää teitä kaikkia tästä Saharov-palkinnosta, koska se on tuonut iloa ja onnea jokaiseen telttaan Kurdistanissa, Irakissa, Turkissa, Kreikassa ja myös uhrien sydämiin. Well, that's very heartening to hear that. On hienoa kuulla, että ihmiset ovat saaneet lohdutusta tästä palkinnosta vaikeina aikoina. Ennen kuin avaan keskustelun kollegoille, annan puheenvuoron herra David Campbell Banemalle, joka johtaa Irak-valtuuskuntaa. Ja hän sanoo myös sitä, mitä he ovat tekemässä Irakin osalta. Olkaa hyvä, herra Banneman. Thank you, Madam Chairman, for that. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että saan olla täällä toivottavasti tervetulleeksi meidän vieraitamme parlamenttiin. Irak-valtuuskunnalla on sitten varsinainen kokous myöhemmin tällä viikolla ja silloinkin saamme pitää teitä vierainamme. Ulkoasiain valiokunta tietää, että Irak on pitkä, vanha sivilisaatio ja siellä ovat vanhat Mesopotamian ja Babylonian historialliset paikat ja siellä on paljon ollut kristittyjä myös ja, ja tietysti jasidit ja te olette kärsineet valtavasti ja nämä tarinat ovat hyvin sydäntä särkeviä Tapasin erään rouvan, joka oli menettänyt neljä poikaansa ISISille ja suutelin hänen kättä, että tämä on ihan valtava uhri ISlle. On erittäin tärkeää, että IS saadaan tuhotuksi ja Charles Tannock, yksi meidän valiokuntamme jäsenistä, oli 15, olimme, kävimme 15 kilometrin päässä Mosulista siellä etulinjassa ja Mosulia vapautetaan, mutta se on tietysti hyvin vaikea prosessi itsemurhapommittajineen ja tunneleineen. Olen iloinen, että olette täällä. Onnittelen teitä tästä hyvin ansaitusta palkinnosta ja kuten sanoin, e, jatkamme sitten tällä viikolla ohjelmaa meidän valtuuskuntamme kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Nyt avaan keskustelun Ensinnäkin koordinaattorit saavat puheenvuoron ja sen jälkeen katsotaan, kuinka paljon aikaa jää sitten jäljelle muille. EPPn puolesta herra Kryp, maksimis, eh, maksimissaan kolme minuuttia. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puhun puolan kielellä. Ryhmäni puolesta haluan kiittää näitä rohkeita naisia, jotka edustavat Jasidi-yhteisöä. Nadia Murad ja Lamia Hajibashar, jotka ovat kokeneet aivan käsittämättömiä asioita. Te ette kertoneet itsestään kovin paljon, mutta olette kiittäneet lähimmäisiänne ja, ja osoititte, että nämä tapahtumat eivät ole rikkoneet teitä henkisesti. Saharov-palkinto annetaan mielipiteen vapauden puolesta. Ja senpä takia Euroopan parlamentti nyt sitten päätti sen teille alkaa antaa. Ja täs, tällä palkinnolla ei pystytä mitenkään hyvittämään kaikkea sitä, mitä te olette joutuneet kärsimään ja mitä yhteisön on joutunut kärsimään ja muut yhte, yhteisöt ja vähemmistöt yhtä lailla ovat kärsineet isi, ISISin käsissä. Näitä vähemmistöjä vainotaan, jesideitä, kristittyjä, muita uskonnollisia yhteisöjä vainotaan, kunnes he haluavat paeta omilta alueiltaan vainoa välttääkseen. Helmikuussa kansanpuolueen hakemuksesta osoitimme keskustelussa, että tässä on kyse todellisesta kansanmurhasta ja näitä asioita pitää kansainvälisessä rikosoikeuden, rikostuomioistuimessa eh, pystyä käsittelemään. Me kiitämme teitä eh, näistä lausunnoistanne ja siitä, mitä olette jo nyt tehneet, jotta saataisiin tietää, mitä täällä teidän kansanne on kokenut ja kärsinyt. Ja ne, jotka eh, myös tässä kilpailussa olivat mukana ehdokkaina Mustafa Jamil ja, ja, ja, ja herra Kan Dündar. Eh, Dündar Jamilev oli Krimin tatareja. Varsovan kokouksessa eh, kuulimme hyviä neuvoja heiltä ja sain eh, todella kertoa heille, että he olivat mukana ehdokkaina Saharov-palkinnon saajiksi. Ja itse asiassa eh, herra Jamilev sanoi, että itse asiassa nyt on aika antaa tämä palkinto näille rohkeille naisille, eikä meille. Herra Mustava Jamilev eh, myös tämän kautta osoitti, eh, että meidän pitää häntä kunnioittaa. Sam osobiście znał professor... Minä henkilökohtaisesti w Związku Radzieckim, a jego naród... Ta... Niin minäkin olen uh, ollut uh, Neuvostoliitossa vainottuna ja olen joutunut kärsimään. Ja tiedän, miltä tuntuu, kun sanotaan, että ette voi enää palata omaan kotimaahanne. Ja senpä takia uskon, että kaikki ne jotka ovat olleet ehdokkaina ja, ja jotka tuntevat nämä ehdokkaat läheisesti, ovat joutuneet kärsineet. Nämä muut ehdokkaat ovat myös ansainneet kunnioituksemme. He ovat myös taistelleet oman vapautensa puolesta, mutta minä haluan onnitella teitä yhtä lailla kuin muita ehdokkaita siitä, että ovat pystyneet kamppailemaan vapautensa puolesta. Um, thank you. Now Mr. Panzeri. Herra Panzeri, sosialistiryhmän puolesta, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos, puheenjohtaja. sosialistisen demokratian ryhmän nimissä haluaisin sanoa, että olen todella ylpeä siitä, että voimme toivottaa tänään tervetulleeksi Nadia Muradia, Lamia Haji Bashar, jotka ovat tänään täällä keskuudessamme saadakseen Saharovin palkinnon Euroopan parlamentissa. Haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi kaksi muuta finalistia Kan Dündarin ja Mustafa Cemileffin, sillä he ovat todella sitoutuneita vapauksien ja ihmisoikeun puolustamiseen. Voin taata heille täyden tukemme ja solidaarisuutemme. Lamia ja Nadia, te olette saaneet kokea kaikkein kauheimmat kokemukset, mitä kukaan ihminen voi koskaan kokea. Kaikki täällä läsnä olevat ihailemme teidän kykyänne toimia teidän moraalista vahvuuttanne, sillä uhrin asemasta olette tehneet ISISin vastaisen taistelijan isänne tämän roolin. He erityisesti kaltoinkohtelevat naisia, kaikkein eniten jasidi-naisia. 2014 elokuussa ISISin taistelijat vallattivat teidän kyljänne vuonna 2006 eh, kesällä YK tutkijat kertoivat, että ISIS oli syyllistynyt kansanmurhaan jäsidiyhteisöä vastaan ja tätä pidettiin rikoksena ihmiskunta vastaan ja sotarikoksena ennen kuin eh, naiset siirretään pois Syyrian. He ovat ensin paikan päällä ISISin vankeina. Euroopan parlamentti on monen kertaan tuominnut ISISin kauheat toimet. Tätä on pidetty suunnitelmallisena toimintana. Niitä on kutsuttu sotarikoksiksi ja on pyydetty, että niitä, niistä myös näin tuomittaisiin. Ja tohtori Mugabe sai Saharov-palkinnon myös juuri siksi, että hän taisteli vastaavanlaisia rikoksia vastaan Kongossa. Me haluamme paljon selkeämpiä toimia myös YK turvallisuusneuvostossa, jotta nämä sotarikokset vietäisiin kansainvälisen rikostuomioistuimen. Tänään puhuitte myös joukkohaudoista ja haluaisin sanoa, että torstai-aamuna Euroopan parlamentti hyväksyy kiireisen päätöslauselman, joka koskee Irakin joukkohautoja. Hyvät palkinnon saajat, haluaisin vielä kerran onnitella teitä urheudestanne. Olen vakuuttunut siitä, että tämän palkinnon myötä saatte lisää vahvuutta ja teistä tulee näkyvämpiä. Te olette nyt jo Jasidi-naisten puolesta puhuja koko Jasi-yhteisön edustajia. Um, thank you. Um, Charles Tannock for... Kiitos Charles Tannock uh, ECRn puolesta. Welcome, uh... Kiitos, tervetuloa vieraillemme tänä iltana ECR-ryhmän puolesta, joka on kolmaksi, kolmanneksi suurin ryhmä täällä. Murad ja Haji Bashar, tervetuloa teille ja myös herra Jeville, jonka olen tuntenut jo pidempään aikaa. Ja, ja en ole vielä ehtinyt häntä kiittämään siitä, mitä hän on Tatarien edestä tehnyt, ja hän on ollut meillä Brysselissä puhumassa ryhmän kokouksessa. Onnittelen Jesidi vieraitamme tänä iltana tästä palkinnosta ja siitä, että 2016 Saharov-palkinto on teille annettu. Minulla oli ma- mahdollisuus Campbell Bannermanin kanssa vuosi sitten käydä Irakin Kurdistanissa. Ja muistan, että minulta pyydettiin silloin, kun valtuuskuntaa johdin Herra Bajani GRCstä, KRCstä, ja minun annettiin ymmärtää, että jäsideitä, jäsidet pitävät itseään ikään kuin vanhana kurdisivilisaation jälkeläisheimona. Ja herra Vasani pyysi, että lobbaisin Euroopassa varsinkin Britannian hallitusta siitä, että asia otettaisiin esille Eh, että brittilähettiläs YKssa ottaisi esille asian niin, että ISIS asetettaisiin syytteeseen kansainvälisessä rikostuomioistuimessa eh, sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Eh, no, tämä jesidien kansanmurhaa oli yksi näistä syistä. Valitettavasti en kyllä saanut kovinkaan paljon tukea epäselvistä syistä. Toivottavasti tämä palkinto nyt sitten muuttaa meillä mm, pääkaupungeissa, varsinkin Pariisissa ja Lontoossa, yleistä mielipidettä. Mutta Kurdistanin ystävyysryhmän puheenjohtajana olen viime vuosina järjestänyt muutamankin kokouksen jesidien kanssa. Eräs mieleen maistuvimmista oli Beshmera eh, taistelijoiden kanssa pidetty kokous, jotka myös Beshmerit ovat sitten eh, Daeshin tai ISISin käsissä kärsineet. Ja eh, yllätyin siitä urheudusta ja rohkeudesta, jota jesidit osoittivat kohtaavat, kun heihin kohdistuu ISISin valtavat rikokset, orjuttaminen, se, seksuaaliset rikokset ja muu väkivalta, valta, varsinkin naisia kohtaan jotka ovat kauheimpia asioita, mitä nyt toisen mm, maailmansodan jälkeen on maailmassa tapahtunut. Molemmat palkinnon saajat ovat henkilökohtaisesti kärsineet ISISin käsissä ja uskon, että heistä tulee ja he ovat jo nyt hyvässä asemassa viedä eteenpäin jesidiyhteisön asiaa maailmanlaajuisesti ja että he tuovat esille sen, että naiset ja lapset edelleenkin ovat vankeina ja orjina isisillä tänäkin päivänä vielä rakkassa Mosulissa ja muualla mitä, alueilla, joissa ISIS vielä hallinnoi. Toivomme nyt sitten, että tämä alkaa olla islamilaisen valtion lopun alkua, että rakka kaatuu kansainvälisen yhteisön avulla ja että ISISin tai Daeshin valta voidaan tuolta alueelta lopullisesti poistaa. Kiitos. Thank you. Thank you very much, and I'm sure colleagues agree. Kiitos. Varmasti kollegat ovat samaa mieltä kanssanne nyt seuraavaksi Beatrice Ferreira Alden puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat palkinnon saajat. Enhorabuena, lo conseguimos. Mutta halusin sanoa kiitos. Tämä oli nyt lopulta mahdollista, Nadia ja Lamia. Ja te loistatte meille esimerkkeinä majakan lailla. Kaikki varmasti muistavat, kun viime ensimmäistä kertaa tapasimme helmikuussa Brysselissä ja minun teki todella syvän vaikutuksen Nadia sinun puheenvuorosi ja myöhemmin tutustuin Lamiaan Weidenhotzer kollegamme esitteli teidät minulle ja teidän todistajalausuntonne ovat motivoineet minua tässä työssäni varapuheenjohtajana. Aivan alusta alkaen tiesin, että minun pitää käyttää kaikenlaisia välineitä, jotka meillä on käytössäni, jotta voin edistää teidän asianne. Teidän on tärkeää saada Saharomin palkinto, sillä se on mahtava väline. Se on todella tärkeä. Näin koko maailma voi saada tietää teidän siitä, mitä teillä on tapahtunut. Ja näin voidaan myös edistää tätä asiaa, jonka olette itsellenne asettaneet tavoitteeksi, että vietäisiin eh, kansainväliseen rikostuomioistuimeen eh, mitä ISIS tekee teidän kansanne vastaan. Mutta tämä ei ole ainoastaan tätä, vaan te olette myös ikään kuin Euroopan unioni, joka on ylittänyt itsensä. Te päätitte päästä kaikesta tästä kärsimyksestä ja kauheudesta yli ja saada aikaiseksi jotain suurempaa kuin te itse. Te haluatte ajaa oman kansanne perusoikeuksia ja päätitte viedä kansan murhan kaikkein korkeimpiin kansainvälisiin eh, toimielimiin käsiteltäväksi. Haluatte saada aikaiseksi rauhaa ja oikeutta. Euroopan unioni rakennettiin barbarian tuhkan päälle sen jälkeenkin oli vuosisatoja käyty sotaan, päätin yhtenä päivänä saada aikaan jotain suurempaa, ei vain yksilötasolla. Suuri Victor Hugo sanoi aivan oikein, että tulee päivä, jolloin pommien tilalle tulee kunnianarvoisen riippumattoman senaatin välitystoiminta, joka on Euroopan kannalta sama kuin kansalliskokous Ranskalle. Euroopan parlamentin eh, Sahrov-palkinto on eh, demokratian tasa-arvon, oikeusvaltion, oikeuksien ja ihmisoikeuksien peruskivi. Ja te, Nadia Lamia, olette hyvä esimerkki näistä arvoista, joiden puolesta Euroopassa taistellaan. Ja lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että olen eh, sitoutunut Jesidi kansan asian edistämiseen. Tämä on vasta alkanut tämä taisto, sillä yli 3000 naista ja lasta, tyttöä on yhä orjina ja he joka päivä kärsivät niin kuin tekin kärsitte. On tärkeää saada heidät vapautetuksi ja olen valmis myös olemaan teidän rinnallanne, kun asia viedään kansainväliseen rikostomioistuimien Haagissa. Ja kuten varapuheenjohtaja sanoi, haluan tulla kaikista koko sydämestäni kiittää teitä tästä taistosta koko maailma, Eurooppa tarvitsee enemmän Nadioja, enemmän Lamioita, enemmän Saharon palkinnon saajia. Kiitos. Thank you, Madame Vergia. Kiitos. Seuraavana Rova Vergia. Marie Kristin siis. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin minäkin puolestani iloita siitä, että olette täällä meidän kanssamme tällä viikolla ottaaksenne vastaan Saharov-palkinnon ja haluaisin, kuten muutkin täällä ovat tehneet, myös ö, yhtyä tällä viikolla ö, onnittelijoiden kuoron ja mainita myös kaksi muuta ehdokasta, San Chyndarin ja Mustafa Cemilevin, jotka ovat myös tehneet tärkeää työtä. Teillä on kaikki syy olla täällä ja te olette kolminkertaisesti kärsineet ensinnäkin naisina, toiseksi uskontonne takia ja sitten vähemmistöasemanne takia, kurdi, kurdiasemanne takia. En lähde toistamaan kaikkea sitä, mitä täällä on jo sanottu, särkevän kaikkien sydäntä monta kertaa. Täällä on tapahtunut rikoksia ihmisyyttä vastaan, kansanmurhaa ja, ja rikosta naisia vastaan. Haluaisin ennen kaikkea nostaa esiin teidän rohkeutenne ja sen, kuinka välttämätöntä on teidän työnne sen hyväksi, että menneisyys tunnustetaan ja vapautetaan ne ihmiset, jotka vielä ovat barbaarien käsissä ja myös teidän toimintanne rauhan hyväksi on tärkeää tässä mainita. Tuo maailman kolkka tarvitsee sitä, että mahdollisimman moni ihminen tekee työtä rauhan hyväksi eh, kaikista eh, välineellisyyksistä riippumatta kiitos, suuri bravo teille ja kiitos rohkeudestanne, joka on meille esimerkkinä. Kiitokset. Thank you very much. Kiitos vihreiden puolesta. Lohpiiler ja Hautala jakavat tämän kolme minuuttia keskenään. Kumpi aloittaa? Olkaa hyvä. Dankeschön. Ich werde in Deutsch. Kiitos. Minä puhun saksaksi. Tervetuloa ja kiitos molemmille, Nadia Murad ja Lamia Haji Bashar, jotka vainoista ja kärsimyksistänne huolimatta olette tulleet kuitenkin julkisuuteen näiden asioiden kanssa ja taistelette sen puolesta, että muut naiset vapautetaan. Herra Chyp viittasi parlamentin helmikuun päätöslauselmaan. Me Irakissa Olemme tutkineet tilannetta ja tällä päätöslauselmalla vaadimme sitä, että jos on olemassa tämmöinen poliittinen prosessi tällä alueella, niin meidän pitää pyrkiä teidänkin kotimaassanne löytää kestävä ratkaisu etnisille ja uskonnollisille vähemmistöille. Toivon, että myös te pääsette osallistumaan tähän prosessiin. Nadia Murad sanoi, että on hyvin tärkeää, että tekijät saadaan vastuuseen. Me olemme tällä viikolla käsittelemässä päätöslauselmaa, jolla vaadimme, että näiden, joutto, näiden joukkohautojen todistus, tai todisteet säilytetään ja että Irakin valtio ja hallitus lopultakin allekirjoittavat ja ratifioivat kansainvälisen rikostuomioistuimen roolin. Ja senpä takia me vetoamme presidenttiin, että hän tämän tekisi. Ja tähän loppuun, koska olen saksalainen, minä vien eteenpäin kiitoksenne Baden-Württembergiin. Württembergiin. On hyvä, että meidän Saksassa otettiin nämä 600 naista vastaan ja että heille myös on tarjottu trauma-apua ja että EUn pitää katsoa, että Pohjois-Irakissa ne, jotka ovat eniten kärsineet, että heille tarjotaan lääketieteellistä, psykologista apua terapian muodossa. Arvoisa puheenjohtaja, minäkin haluaisin toivottaa Nadia Muratin ja Lamia Aji Basharin tervetulleiksi Euroopan parlamenttiin. Te olitte paikalla silloin, kun naisten oikeuksien e, ja oikeudellisten asioiden valiokunnat keskustelivat useista eri vaihtoehdoista, miten nämä raakalaiset ISIS-rikolliset voitaisiin tuoda oikeuden eteen. yksi mahdollisuus oli se, että voitaisiin pohtia ää, e, alueen ulkopuolista ekstraterritoriaalista oikeudenkäyttöä. Joissakin, joilla jäsenmaissa on ISIS-rikollisia, jotka ovat lähteneet ulkomaisina taistelijoina sinne ja palanneet sitten. Tämä saattaisi olla realistisin lyhyen tähtäimen ratkaisu eh, siihen, että saataisiin nämä rikolliset oikeuden eteen vastuuseen eh, teoistaan. 104 henkilöä kirjoitti EUn niin sanotulle ulkoministerille, ulkoministerille Rova Mogherinille siitä, mitä jesidit te olette kokeneet e, millainen kansanmurha teihin on kohdistunut. Ja me muistutimme korkea edustaja Rova Mogheriniä tästä pyynnöstä jo tässä kuussa, mutta emme ole vielä saaneet vastausta, mutta voihan olla, että tällä viikolla Rova Mogherini sanoo sanasen tästä äärimmäisen tärkeästä aiheesta. Ja kun puhutaan kansanmurhasta, niin se on hyvinkin tarpeellista. Kiitos. Kiitos seuraavana Fabio Castaldo. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos oikein paljon. Minä en voi muuta kuin yhtyä aikaisempien puhujien tervetuloa sanoihin. Nadia ja Lamia, kiitos siitä, että tulitte tänne kertomaan tarinanne. Haluaisin myös tervehtiä Mustafa Tsemilefia ja Kan Dündaria, joka oli meidän ehdokkaamme ja joka ei päässyt paikalle kertomaan siitä taistelusta, mitä Turkissa on käyty ilmaisuvapauden puolesta näin vaikean aikaan. Jos ajatellaan Euroopan unionin ja Turkin suhteita, te olette kertoneet meille niistä hirveyksistä, mitä olette kärsineet, seksuaalista väkivallasta, mutta se, mikä on kaikkein kauheinta mikä tuntuu pahimmalta, ei se, että ei ole resursseja käytössä ja että on paljon vaaroja. Vielä pahempaa on hiljaisuus, hiljaisuus ja välinpitämättömyys. Hyvin pitkään Jesidi yhteisön kokema draama, vaikka siellä ihmiset todella kärsivät, siitä ei puhuttu. Se oli unohdettu, ei muistettu näitä 3800 naista ja tyttöä, jotka ovat vielä Daeshin ISISin käsissä. Kaikki naiset, jotka joutuvat tekemään itsemurhan ja kaikki, jotka joutuivat polvistumaan ISISin edessä ja jotka yhä vielä vaativat oikeutta. Emme ehkä ole vielä tehneet kaikkea sitä, mitä olisi pitänyt tehdä. Tämä on yksi askel tämä palkinto, joka antaa teille lisää näkyvyyttä, mutta jos haluamme antaa teille vastauksen, niin vastauksen pitää tulla oikeuden muodossa. Ja palaan siihen, mitä moni on jo sanonut, eli mainitsisin tämän Joukko Hauta kiireellisen päätöslauselman. Sotarikoksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen tekemisistään, ja jos on selkeä tahto kaikkien kansainvälisten toimijoiden parissa, niin tämä on mahdollista. Ja sitten toisaaltaan paluu ja jälleenrakennus ja kaikki vaarat, mitkä liittyvät paluuseen, sillä ihmiset eivät usein edes uskalla ajatella palaamista, koska tietävät, minkälaiset olosuhteet siellä vallitsevat. Kaikkein tärkeintä on, että voidaan palata normaalitilanteeseen ja vapauteen niin, että lapset Xinjiangissa voivat taas leikkiä ja hymyillä. Me emme saa lakata painostamasta hallituksiamme, jotta ne ryhtyvät toimeen, sillä jos ei tahtoa ole, niin ei saada Syyriään eikä teidän yhteisöllenne oikeutta. Kiitos teidän työstänne ja sitoumuksestanne, että tulitte tänne paikalle ja kiitos kaikille niille, jotka auttavat tällä hetkellä jotta heistä taas tulee naisia, jotka voivat kulkea pää pystyssä, eivät ainoastaan barbarien uhreina. Thank you. Kiitos. Laurențiu Rebecca, ENF Ryhmän puolesta, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi oaspeți. Evenimentul de astăzi marchează... Kiitos, hyvät kutsuvieraat. Eh, tänä vuonna eh, taas olemme saaneet jaettuna tärkeän palkinnon. Se sitoo kaikkia eurooppalaisia edustajia ja osoittaa, miten me pyrimme saamaan aikaan ihmisoikeuksia ympäri Sen, vuonna, tänä, sen takia tänä vuonna annettu palkinto menee oikeaan osoitteeseen Nadia Muradille ja Lamia Hajibasharille, jotka ovat joutuneet kärsimään ihmiskaupasta ja orjuudesta. Tietenkin näitä on ollut jo aina, mutta jo pitkän aikaa länsimaissa nämä on tunnuttu unohtuvan ja äh, tunnuttu unohtuvan ja sitä aliarvioidaan. Ja senpä takia ihmiskuntaa ei ole enää pystytty riittävästi puolustamaan. Tällä vuosituhannella me, me viemme kohtaamme terrorismia ja erilaisia sellaisia kauheita tekoja, jotka voimistuvat ja vahvistuvat entisestään. Ja, ja, ja väkivalta ja, ja orjuuttaminen eh, tietenkin hyvin usein on tämmöisten fundamentalistiryhmien harjoittamaa, mutta hyvin usein se kohtaa tiettyjä uskontoja, ja sitä voidaan kutsua ihan barbarismiksi. Ja se tarkoittaa sitä, että rauhan tahtoiset ihmiset joutuvat uhreiksi, kuten te, Nadia Murad ja Lamia Harjibajan. Tehän olette sankareita. Te puolustatte ihmisyyttä, enkä usko, että eh, kukaan haluaa maksaa sitä mm, hintaa, kuin te olette joutuneet vapaudestanne maksamaan. Mutta on kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia naisia eri puolilla maailmaa, joilla käydään kauppaa, jotka ovat eh, eh, orjia. Ja senpä takia tälle kitsaukselle vitsaukselle pitää saada nyt loppu. Meidän pitää sitoutua siihen, että me jätämme lapsillemme paremman maailman kuin missä nyt elämme. Tietysti me emme taistele, taistele turhaan. Jos käydään sotaa, niin silloin usein säännöt unohtuvat, väkivalta vallitsee ja viha myös. Ja siellä vallitsee vain vahvemman oikeus. Meidän täytyy katsoa, että ihmiskauppa ja orjuus siellä, missä ne esiintyvät, eli sota-alueilla, saadaan hallintaan. Hyvin monet konfliktit ovat peräisin ehkä jopa siirtomaa-ajalta ja saattavat perustua johonkin geopoliittisiin tai taloudellisiin syihin – ja siitä huolimatta pitää toimia nopeasti, jotta kaikki nämä eh, sodat ja terrorismi saadaan loppumaan. Se on ainut tie eteenpäin. Sellainen paikka, jossa, jossa käydään kauppaa ihmisillä ja aseilla, eh, tarkoittaa, että ihmisarvoa ei kunnioiteta. Mutta jossain vaiheessa aseista pitää luopua ja ryhtyä rakentamaan kirjastoja, kouluja, sairaaloita. Ja meidän pitää tässä toimia tahdollamme. Kristinuskoon kuuluu myös se, että levitetään vapautta. Euroopan pitää nyt ryhtyä tätä tekemään haluan onnitella molempia sankareita. Meidän täytyy myös huolehtia siitä, että näin ei koskaan enää saa tapahtua. Kiitos. Täällä on muitakin puheenvuoroja pyydetty. Viisi. Annan, annan takaisin ihan lyhyesti, koska haluamme sitten vielä kuulla herra Zemileviltä. Bidenholzer. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki Saharov-palkinnot ovat syvästi ansaittuja ja ovat suuri tunnustus niin eh, palkinnon saaville ihmisille, mutta tällä kertaa tämä palkinto on äärimmäisen oikeudenmukainen, koska se ei kohdistu vain teihin, vaan kaikkiin raiskattuihin, murhattuihin naisiin, jotka ovat joutuneet ISISin väkivallan kohteeksi. Olin hyvin liikuttunut, kun kuulin, että te annatte meille, kiitätte meitä meidän ajastamme ja läsnäolostamme. Ei varmasti ole parempaa paikkaa olla tänään kuin olla täällä kiittämässä teitä. Tämä tarkoittaa sitä, mitä englanniksi sanotaan resilience, nimellä. Eli silloin tragediasta tulee sitkeyden ja voiman lähde. Ja tämä on osoitus sekä uhreille että terroristeille, että he ovat saaneet aikaan paljon pahaa, mutta eivät rajattomasti pahaa, koska te olette voittaneet pahan ja siksi te olette nyt täällä. Terrorismi, rikos on rikos, josta terroristit ovat ylpeitä ja, josta he kerskailevat. Siksi tarvitsemme uhrien ääntä ja vähemmän terroristien ääntä. Usein tiedotusvälineistä nimenomaan terroristien ääni kuuluu enemmän kuin uhrien ääni. Tämä parlamentti on vuosien ajan tehnyt päätöslauselmia vähemmistöistä, jesideistä, kristityistä ja niin edelleen ja joukkohaudoista, kuten tuossa mainittiin, mutta meidän täytyy työskennellä niiden ihmisten suojelemiseksi, jotka ovat joutuneet tällaisten rikosten uhreiksi. Ja myös se, että kaikkialla maailmassa, Irakissa tai missä tahansa muualla, missä terroristit toimivat, että uhrit saavat oikeutta, että heillä on oikeus oikeuden saamiseen ja ihmisarvoon. Kiitos. Wienenholzer. Kiitos puheenjohtaja. Tämä Jesidien ystävyysryhmä Euroopan parlamentissa haluaa onnitella ja kiittää molempia palkintojen saajia. Haluaisin kiittää niitä kollegoita, jotka ovat tukeneet tässä ja toivon, että jatkossakin monet teistä tätä työtä tukevat. Muistan vielä sen päivän tässä huoneessa, tässä salissa, jossa ryhmäni nimissä esittelin tämän ehdotukseni. Ja kun olin lopettanut esitykseni, sain tekstiviestin, jossa sanottiin, että minusta oli tullut isoisä. Poika oli syntynyt. Se liikutti minua, koska kärsimys ja ilo käyvät käsi kädessä. Ja tämä oli hyvä merkki semmoisenakin, semmoisena aikana, jolloin sähköiset viestimet tuovat hyviä uutisia näinkin huonossa tilanteessa. Tämä jesidikansan kohtalo tuli minulle selväksi elokuussa 2014 traagisten kansanmurhaan liittyvien tapausten seurauksena. Ja, ja meille ratkaisevaa on se, mitä päivittäin tapahtuu ja että miten me voimme päivittäin näitä ihmisiä auttaa siinä, että pystyisivät palaamaan kotimaahansa itsehallinto, autonomia, millä nimellä sitä nyt kutsutaankin, että he pystyisivät itse itseään hallitsemaan eh, niiden kristittyjen ystävien kanssa, jotka jo vuosia, vuosituhansia ovat eh, seuranneet eh, toinen toistensa kohtaloa. Kreikassa jesidit asuivat teltoissa, lumisateessa, ja kylmässä ja Euroopassa muualla, jossa monet ovat nyt integroituneet yhteiskuntaan ja ovat esimerkiksi Alasaksissa ovat tärkeä osa yhteisöämme ja jotka ovat valmiita auttamaan kansalais, kanssakansalaisia. Ja on tärkeää, että tämä ilmasilta on olemassa, jota pitkin ihmiset pääsevät Saksaan. Valitettavasti paikkoja ei ole tarpeeksi, niitä tarvitaan lisää. Ja senpä takia suuri pyytöni on, että muutkin eurooppalaiset eh, maat eh, seuraavat Baden-Württembergin eh, esimerkkiä. Me tarvitsemme myös tuomioistuinta, jotta saamme syylliset oikeuden eteen. Ja sitten tämmöinen sovin, sovinnon aikaansaaminen, tietysti se saattaa tällä hetkellä kuulostaa ennenaikaiselta, mutta ilman sovintoa ei päästä lopulliseen ratkaisuun. Lamia kertoi, kun viimeksi tapasimme, siitä, että ennen kuin hänet kaapattiin, hän halusi opettajaksi. Toivon, että tämä onnistuu vielä ja toivon, että kaikki jesidit, joista tulee opettaja, voivat opettaa tätä ihmisyyden arvoa myös oppilailleen. Thank you very much. I gave you a little bit... Kiitos, sait vähän ylimääräistä tietoa, koska sinä olit nimenomaan äh, näiden äh, palkinnon saajien ehdottaja. Kerroit äh, pakolaisista, jotka tulivat Eurooppaan, ja tämä on, nämä ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, mitä hyvää myös pakolaiset ja turvapaikanhakijat voivat saada. Euroopan, seuraavana Arktus. Thank you, Madam Chair. Uh, I... Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa kaksi palkinnon saajaa tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Kiitos siitä, että kerroitte kokemuksistanne näin urheasti ja näin arvokkaasti. Näin kaikki olemme saaneet kuulla näistä hirvittävistä kokemuksista, mitä teillä on ollut. Minulla oli kunnia olla tämän vuoden helmikuussa päätöslauselman alulle paljana ja siinä määriteltiin nämä kauhut ja jesideihin ja kristittyihin kohdistuneet vainot kansanmurhaksi. Tämä oli historiallinen päätöslauselma siksi, että ensimmäistä kertaa tämä parlamentti tunnusti, että käynnissä oli kansanmurha. Ja tämän jälkeen muutkin parlamentit yhtyivät tähän. Esimerkiksi Isossa Britanniassa alahuone ja Australian parlamentti ja myös Yhdysvaltain kongressi ja itse asiassa myös Valkoinen talo yhtyi tähän käsitykseen ja viittasi juuri tähän hyväksymäämme päätöslauselmaan täällä Euroopan parlamentissa. Tämä on siis todella merkittävää. Ja voin hyvin ylpeänä sanoa, että aina kun olen Irakissa käynyt kolme kertaa viimeisen 15 kuukauden aikana, ihmiset ovat hyvin tietoisia tästä meidän päätöslauselmastamme ja ymmärrän, että tämä on tärkeää kansanmurhan uhreille, että tämä tunnustus annetaan. Mutta tähän ei voida pysähtyä. Meidän on jatkettava vielä eteenpäin, jotta te, kristityt ja muut ryhmät, voitte palata vanhoille kotiseudulle, ikivanhoille kotiseuduille. Ja meidän pitää Euroopan osalta pyrkiä tekemään tästä mahdollista. Ja on hienoa, että tässä parlamentissa on laaja poliittinen enemmistö sen puolesta, että Ninive-alueella ja Siniar ja Talafarin alueella olisi laaja autonominen alue Irakissa. Meidän pitää tätä asiaa työstää ja voin luvata, että tämä ei tähän pääty, vaan aiomme jatkaa töitä, kunnes te pääsette kotiinne takaisin. Kiitos siitä, että tulitte tänne ja olitte täällä keskuudessamme tänä iltana. Um, kiitos, Anna Uh, thank you. Kiitoksia, Lamia ja Nadia, ja kiitos, herra Demilev, näistä loistavista esimerkkeistä siitä, että taistelu jatkuu, että jaksaa taistella antamatta koskaan periksi. Huomasin, että Nadia puhui Baden-Württembergin osavaltiossa Saksan liittotasavallassa ja kiitti tätä osavaltiota ohjelmasta, jonka ansiosta he pääsivät turvaan ja monet muutkin naiset ja lapset pääsivät turvaan ja pääsivät myös osaksi, saivat terapiaa ja, ja mm, pääsivät hoidon kohteeksi. Minä kysyn, miksi Biden-Württemberg, miksi ei EU sen jälkeen, kun olemme kuulleet täällä, olimme Pohjois-Irakissa tammikuussa 2015 muutamien muiden Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Me Kysyimme korkealta edustajalta Mogherinilta ja vaadimme, että tällainen ohjelma pitäisi luoda, joka pelastaisi ISISin kynsissä olevat naiset ja lapset ja auttaisi heitä, hoitaisi heidän traumojaan. Ja kysynkin nyt, miksi Euroopan unionin jäsenvaltiot, joista jotkut ovat antaneet sotilaallista apua Peshmergalle, eivät koordinoineet sellaisia toimia, joiden avulla olisi voitu taata, että Sinjar rakennetaan uudelleen ja ihmiset olisivat saaneet turvan, joka olisi mahdollistanut sen, että he olisivat voineet palata omaan maahansa. Miksi Euroopan unioni ei pidä suurempaa ääntä näistä ISISin rikoksiin liittyvistä oikeus, oikeudellisista aspekteista? Kaikki nämä sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan Miksi emme ole puhuneet niistä enemmän, kun me kerran toteamme ja olemme tunnustaneet, että jesidikansa on ollut kansanmurhan kohteena, niin miksi emme sitten tee enemmän? Josefin kanssa näimme tämän vähän aikaa sitten Kreikan leireillä, missä jesidejä oli. Nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka meidän täytyy kysyä itseltämme näiden rohkeiden naisten ö, ö, ollessa täällä meidän vierainamme. Te olette innoittajina meille, mutta myös irakilaisille jesidiyhteisölle ja kaikille naisille, jotka taistelevat ja koko ihmiskunnalle. Kiitos. Thank you. Last but not least, on... Kiitos ja Annelies ihan viimeisenä. Ich sitze hier. Ähm, ganz herzlichen Dank. Täällä istun. Kiitos rohkeudestanne, molemmat palkinnon saajat, jota valatte myös meihin ja jota te puolustatte itsenne ja muiden tuhansien naisten ja lasten edestä, jotka vielä tänä päivänä kärsivät tilanteesta. Euroopan parlamentissa on hyvä perintö siitä, että Saharov-palkinnon saajat ja heidän ympäröivä yhteisönsä saa jatkossakin tukea ja tätä perinnettä nyt sitten me jatkamme, sitoudumme siihen niin, että te ja teidän läheisiänne me tulemme tukemaan jatkossa. Ja toivomme, että myös muut eurooppalaiset maat yhtyvät tähän työhön. Ja olen myös kiitollinen siihen, että me voimme Turkin hallitukselta pyytämään tätä kansainvälisen rikostuomioistuimen tunnustamissa. Monet afrikkalaiset maat ovat lähteneet kansainvälisen rikostuomioistuimen piiristä pois. Ja teidän, teille palkinto tarkoittaa sitä, että haluamme vahvistaa jatkossa naisten asimpaa niin, että saamme syylliset tuomituksi kansainväliseen rikostuomioistuimeen ja että tämä kansainvälinen oikeus instrumenttina ja välineenä ei koe inflaatiota, vaan pidämme sitä yllä jatkossakin. Kiitän teitä urheudestanne ja jatkakaa tällä tiellä, koska tarvitsette rohkeutta varmasti myös jatkossa. Thank you, Ani. So... Kiitos, Ani. No niin, me haluamme jatkossa tukea teidän työtänne, kuten kuulitte. Ja haluamme, että tiedätte, että me seisomme teidän rinnallamme. Jos teillä on jotain lopuksi vielä sanottavaa, en tiedä kumpi haluaa aloittaa. Nadia ehkä ensimmäisenä, jos on jotain vielä lopuksi sanottavaa. بس minun مش هریکی شوي بيفتي و هریکی که رای Haluaisin kiittää kaikkia, jotka puhuivat ja ottivat kantaa. Whatever you all said, whether... Kaikki se, mitä sanoitte, me todellakin tarvitsemme, että kaiken tämän pitää tapahtua. بهتر But this need to happen soon. Mutta tämän kaiken on tapahduttava pian. Aika loppuu. Ja mitä pidempään odotamme, niin sen epäoikeudenmukaisempaa tämä on näille ihmisille. نزانم چەندی دیوێش ئەوەی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

eikä kukaan muukaan uhreista ollut ajatellut, että joku päivä olisimme täällä tai missään parlamentissa puhumassa, mutta me tulimme tänne puhumaan siksi, että meihin kohdistui tällaisia eh, joukko kauheuksia. Nämä ongelmat olivat paljon suurempia kuin me itse ja me olemme tulleet tänne, koska emme löydä itsestämme ratkaisua. Siksi tulemme tänne pyytämään teidän tukeanne. I would like to thank you all. Haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että olette puhuneet tästä tärkeästä asiasta. خلق هاوكاري خلق هاوكاري في عيش دبعيش I think your suggestions teidän ehdotuksenne tulisi panna täytäntöön, sillä ihmiset ovat odottaneet kaksi vuotta, eivätkä varmasti enää kestä elämää näiden asioiden kanssa. Ei ole helppoa ihmisille elää tällä tavalla. Jo kaksi ja puoli vuotta sitä on jatkunut. We will not give up and we... Me emme tule antamaan periksi, me tulemme jatkamaan tätä kampanjaa ja tätä työtä. E, e, And I hope that you, um, Ja toivon, että nopeutatte turva-alueen hyväksi tekemään työtä, sillä pian voi olla liian myöhäistä. تنا وما وندابكن أم أم ناهلن أم ونداببن وأمديم مدافعيكن. What ISIS wanted us was to disappear, was not to exist. Se, mitä oli äh, tapahtumassa. Se, mitä ISIS halusi, oli, että me katoaisimme maan päältä, mutta minä lupaan, että me olemme olemassa ja me tulemme taistelemaan. Kiitos. Uh, thank you. Uh... Kiitos, Rova Valenciano. Haluatteko tämän loppuun vielä sanoa jotain? Ja sitten me vielä kuulemme herra Semileviltä. Elena. Eh, Kiitos. Kaikki täällä on varmasti jo kuultu ja kaikki kollegat ovat tukeneet meitä tässä. Monen moni Euroopan kansalainen antaa tukensa teidän asiallenne. Täällä meitä on vain pieni osa niistä sadoista tuhansista Euroopan kansalaista, jotka ovat rinnallanne. Voitte kyllä tämän uskoa ja toivottavasti näinä päivinä saatte tämän kokea ja tuntea ja toivottavasti lopuksi todellakin saamme naiset ja lapset ja kansan vapautettua. Um, thank you very much. Kiitos näistä tuen sanoista. Ja nyt hyvät kollegat, me annoimme palkinnon tänä vuonna kahdelle naiselle. On hyvin vaikeaa valita, koska Äh, on niin monta ehdokasta. Ja nyt on ilo, että Demilev on täällä tänään. Teidän CVnne äh, näyttää, miten paljon voi ihmisoikeuksien puolesta ja oikeuden puolesta taistella. Suuri ilo, että olette päässeet tänne tänään ja annan teille suurella kunnialla tämän loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Дорогие Надия Мурат, дорогая Ламия Башар, многоуважаемые депутаты. Hyvä. Nadia, Lamia, hyvät parlamentin jäsenet. Puheenjohtaja sanoi, että minä olin yksi näistä viime vaiheessa mukana olleista ehdokkaista. Valitettavasti maailmassa on niin paljon laittomuutta, niin paljon ö, laittomuutta. Minä olin yksi näistä viime vaiheen ehdokkaista ja se merkitsi minulle valtavaa tukea. Minä olen Krimin tataria. Me koitamme ilman väkivaltaa ö, kamppailla – Venäjän miehitystä vastaan. Kun katsoin ehdokkaiden listaa, niin minusta olisi oikeudenmukaista ja, ja, ja moraalisesti myös tuot, hyvä antaa tämä palkinto Ehlamu Dohtilille, joka sai kommunistihallinnon kuolema, elinikäisen vankeustuomion Kiinassa taisteltuaan oman kansansa puolesta. Mutta nämä kaksi naista, Nadia Murad ja Lamia Haji Bashar, jotka ovat asettuneet poikkiteloin näitä rikollisia vastaan, ja jotka rikolliset teeskentelivät olevansa muslimeja, mutta toisin käy, he haluavat tuhota myös islaminuskon ja ihmisarvon. Ja senpä takia ihmisoikeustaistelijat ja myös ystäväni, joka vastusti kommunistihallintoa, mies, joka tuki minun kansaani valtavasti ja, ja joka pelasti elämäni, koska hän vapautti minut vankilasta. Tämä henkilö oli Andrei Saharov ja olen todella iloinen, että nyt Andrei nimeä kantava palkinto annettiin näille urheille naisille. Nadia Murad ja Lamia Haji Bashar, vetoan teihin, että muistatte, että ne terroristit, jotka näitä rikoksia tekevät, eivät ole muslimeita – he rikkovat myös islamia vastaan. Kiitos, että olette niin rohkeita, ja että olette paikan päällä ja tällä hetkellä vielä elossa. Kiitos, että pääsit paikan päälle ja muistutatte meitä siitä, että te olette jo taistelleet vuosikausia ja meidän pitää ihmisoikeuksia puolustaa, vaikka tilanne on vähän askel eteen askel taas. Onko jollain vielä tässä vaiheessa jotain lisättävää, täydennettävää? Rova varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia. Halusin vain sanoa pari ilmoitusasiaa. Euro, EU, Venäjä parlamentaarinen komitea pitää kokouksen keskiviikkona kello 14.30-15.45 ja tiistaina on EU-Turkki-parlamentaarisen komitean valtuuskunnan kokous 14.30-15.30 ja Irak-valtuuskunnan kokous pidetään keskiviikkona kello 16.17.30. Irak-valtuuskunnan kokouksessa nämä kaksi palkinnon saajaa tulevat keskiviikkona siis olemaan paikalla. Ja Venäjä ja Turkki kokouksissa on aikaa keskustella herra Cemilehin ja herra Dündarin kanssa. Eli ne, jotka eivät tänään ehtineet käyttää puheenvuoroa, voivat puhua näissä valtuuskunnan kokouksissa. Kiitoksia. Niin, katsoin kelloa, että kello on aika paljon ja tulkeilla työpäivä loppuu. Eli teillä on jatkossa vielä eh, tavata palkinnon saajat ja muut ehdokkaat. Ja uskon, että lähipäivinä käytätte tilaisuutta hyväksenä tavata heitä, vaikka heillä onkin eh, kiire aikataulun. Lamia puhui humanitaarisesta avusta omalle yhteisölleen ja meidän valiokuntamme joka parlamentissa on asiasta vastuussa, voisi ehkä kollegoiden kanssa kehitysyhteistyövaliokunnassa ensi vuoden puolella katsoa, miten me voimme tukea. Mitä sitten tulee pakolaisten olosuhteisiin Kreikassa, kollegani, joka on, käsittelee nimenomaan humanitaarista apua, on keskustellut komissaarin kanssa varmistaakseen, että pakolaisten tilanne tai olot Euroopassa saadaan parannettua. Ja Lamialle viesti siitä, että lapsille ei saada koulutusta. Tämä on yksi meidän valiokuntamme eh, tärkeistä aiheista ja katsomme, että tätä asiaa voidaan jatkaa. No niin, saatte siis vielä jatkossa mahdollisuuden tavata eh, näitä palkinnon saajia ja huomennahan on tämä juhlallinen palkinnonjakotilaisuus täysistuntosalissa. Me jatkossakin tuemme heitä. Haluan vain muistuttaa että meidän yksikkömme eh, sanoi, että tietenkään tämä palkinto ei ole, ole tämän prosessin loppu. Viime vuonna, vuonna Raif Badawi sai eh, palkinnon. Me edelleenkin olemme hänen kanssa yhteydessä, hänen asianajajiensa ja, ja perheen sukunsa kanssa yhteydessä, herra Jemileville ja Nadjalle ja Lamialle myös viesti, että meidän me vielä huomenna ja senkin jälkeen haluamme olla teidän tukenanne. Me tällä viikolla varmasti tapaamme vielä usean otteeseen ja toivottavasti jatkossa saamme aikaan oikeutta tatareille ja teidän yhteisöllenne. Ja tällä päätän kokouksen.